aikaisemmin, niin että saisimme tilaisuuden osallistua. Ihan niin kuin aikaisemminkin. Kiitoksia kovasti. Eh, dziękuję panu za tą uwagę. Kiitoksia tästä huomiosta. Varmastikin tästä asiasta voidaan keskustella ja päätöksiä tehdään sitten keskustelun mukaisesti. Ensimmäinen kohta esityslistalla. Puhemiehen julkilausuma. Romanien toisen maailmansodan aikaisen kansanmurhan tunnustaminen EU:ssa. Hyvät parlamentin jäsenet, arvoisat vieraat, hyvät naista herrat. Romanit ovat nyt suurin etninen vähemmistö Euroopan unionissa – ovat myöskin kaikkein sorretuin vähemmistö ja kaikkein pisimpään sorrettu vähemmistö. Toisen maailmansodan aikana heitä sorrettiin rodun perusteella samalla tapaan kuin juutalaisia ja tuhansia surmattiin. He olivat olleet sukupolvien ajan Euroopan kansalaisia ja 66. vuosipäivä Auschwitzin Birkenau vapautumisen jälkeen oli 27. tammikuuta tänä vuonna. Ja näin saimme muistaa, että romanit olivat kolmanneksi suurin uhriryhmä. Tämä ei ole kovin hyvin eurooppalaisten tiedossa. Ainoastaan jotkut EUn jäsenvaltiot ovat tunnustaneet, että romanit, romanien murha oli kansanmurha. Meidän on tunnustettava, että romanit kärsivät trauman, joka oli kansanmurha, ja tiedotus ja tiedon lisääminen on paras tapa välttää syrjäytymistä. Euroopan parlamentti taisteli ihmisoikeuksien puolesta ja tänään me muistelemme romaniveljiämme ja siskojamme. Me haluamme, että kaikki muistavat heidän kärsimyksensä ja haluamme lisää ymmärtämystä heidän tilanteelleen. It will be very short discussion on... Ja nyt keskustelemme ihan lyhyesti tästä aiheesta. Älkää lähtekö täältä, vaan nyt neuvosto, kuten tiedätte, puheenjohtajavaltio Unkari on ottanut tämän painopistealueeksi Romanien integraatio ja sitten komission varapuheenjohtaja puhuu ja sitten poliittisten ryhmien edustajat tekevät lyhyet julkilausumat neuvoston edustaja, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti, herra puhemies, hyvä komission jäsenet, parlamentin jäsenet, naiset ja herrat. Jos sallitte, haluaisin lainata nyt Frederikka Kolontaita. Me löysimme isämme, kun lähdimme Auschwitzista toinen elokuuta 1995. Hänen nimensä oli myös pitkässä luettelossa nimiä emme tietäneet, miss, mihin nämä ihmiset päätyivät. Minä panin käteni tälle uunille ja otin palan muistoksi. Ja nyt ihmiset puhuvat tässä siitä, että oli vaarana myös saastuminen, mutta minun poikani kysyi, liittyykö tämä jotenkin minun isäni. Ja, ja toimin tämän pohjalta. Puheenjohtajavaltio Unkaria haluaa liittyä näihin arvokkaisiin aloitteisiin, nimittäin että meidän pitäisi muistaa myös romaniuhreja holokaustin jäljeltä. Miksi on syytä muistaa? Meidän pitää ehkä katsoa tulevaisuuteen ja amerikkalainen historialliset totesi, että 2005 elämä pysty muistamaan asioita ja tuomitsemaan, niin voimme välttyä siltä, että me toistamme. Toinen maailmansota oli esimerkki tällaisesta. Kaiken kaikkiaan yli 200 000 romania menetti henkensä. Unkarilaisia ja muiden maiden kansalaiset tietävät, miten moni menetti henkensä, miten moni lapsi, miten moni nainen menetti henkensä – he olisivat kaikki nyt Euroopan unionin kansalaisia, jos olisivat jääneet henkeen. Me näimme, mitä tapahtui Auschwitzissa, Birkenaussa, romaneille. Romaneilla oli omat leirinsä. Holokaustista selvisi esimerkiksi yksi unkarilainen ja hän kertoi, että ei voinut tehdä minkälaisia eroja romaniperheiden kohdalla. He pysyivät yhdessä kolmanteen elokuuta asti, kun alun perin 30 000 jäi vain jäljelle alkuperäisestä määrästä. Heidät vapautettiin tuolloin. Tehän tiedätte, ihmiset joutuivat menemään helvetin läpi toisessa maailmansodassa. Perustajaisien yhtenä unelmana oli, että me emme enää joutuisi kärsimään siitä, että kiellettäisiin, kiellettäisiin historiaa, että olisi uusia Auschwitz ja Birkenauta. Nyt on kaiken kaikkiaan noin 10-12 miljoonaa romania kautta Euroopan. Aina puhutaan menneisyydestä, mutta meidän täytyy myös katsoa tulevaisuuteen. Minkälainen on tulevaisuus? Puheenjohtajavaltio Unkarin mielestä meidän täytyy puhua sekä menneisyydestä että tulevaisuudesta. Kun puheenjohtajavaltio Unkari Viktor Orbanin suulla esitteli meidän ohjelmaamme Euroopan parlamentille, hän totesi, että se mikä on kaikkein tärkeimpiä osatekijöitä puheenjohtajakaudellamme on nimenomaan romaanien kotottamisstrategia, koska meillä on sydäntä Euroopassa, jos kaikkein haavoittuvimmat väestöryhmät yhteiskunnissamme saavat myös oman sijansa laajemmassa yhteiskunnassa. Minä olisin kovin ylpeä siitä, jos me kaikki vielä puheenjohtajakauden loppuun asti pystyisimme hyväksymään yhteisen romanistrategian. Kiitos Euroopan parlamentin ja kiitos Euroopan unionin komission. On ainakin osoitettu sitoutumista tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Puheenjohtajavaltio tekee myös kaikkensa, jotta tämä tavoite saavutettaisiin. Haluaisimme kiittää myös teitä siitä, että te olette tunnustaneet tämän tilanteen niin että tämä koskee ei pelkästään Romania, vaan muitakin yhteisöjä, jotka myös tuovat moniarvoisuutta ja rikkautta kulttuuriin. Thank you, Madam Minister. Kiitoksia, ministeri. Sitten varapuheenjohtaja Sefcovic, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, kunnianarvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Muutama päivä sitten Euroopan parlamentissa me muistimme holokaustia ja holokaustista selvinneitä. Euroopan unionin komission nimissä arvostan sitä, että tänään me muistamme romaani kansanmurhan jäseniä. Holokaustimuseo Washingtonissa tai museot Puolassa, kun niissä vierailee, niin aina tulee järkyttyneeksi näistä teoista. Ne, jotka Jerusalemissa ovat vieranneet äh, paviljongissa, niin ovat samaa mieltä siitä, että sieltä poistuu järkyttyneinä, eikä voi uskoa, että tuollaiset tapahtumat ovat olleet mahdollisia Euroopassa 6-70 vuotta sitten. Ja tästä syystä meidän täytyy puhua tästä, meidän täytyy opettaa lapsillemme tätä historiaa, koska kuten me tiedämme, historialla on taipumuksena toistaa itseään. Tästä syystä meidän täytyy varmistaa se, että tällaiset kauheudet muistetaan eikä niitä koskaan toisteta. Meidän tulisi kaikkien taistella näitä menneisyyden haamuja vastaan yhdessä. Historia on opettanut meille katkeralla tavalla, mitä rotujen välinen vihamielisyys saa aikaan. Ja tästä syystä Euroopassa me puolustamme perusoikeuksia joihin kuuluvat liikkumisen vapaus, vähemmistön oikeuksien puolustaminen, syrjinnän vastainen taistelu. Kaikki nämä pätevät myöskin romaanikansalaisiin ja on, me emme voi hyväksyä sitä, että romaaneihin edelleen tänä päivänä heidän etnisen taustansa takia kohdistetaan syrjintää. He joutuvat kokemaan rasismia, syrjintää, sosiaalista eksklusiitiota. He eivät e, vieläkään pääse kouluun. Hyvin usein heillä ei ole tasavertaiset mahdollisuudet työmarkkinoilla ja hyvin usein romaninaisiin kohdistuu väkivaltaa. Tämä romaniasia on EUlle prioriteetti ja tähän me tarvitsemme sitoumusta jäsenvaltioilta, paikallisjärjestöiltä, kansalaisyhteyden järjestöiltä ja ihmisoikeusjärjestöiltä. Meidän täytyy olla sitoutuneita tähän asiaan, aivan erityisesti heidän yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen integraationsa. Me olemme jatkuvasti tehneet tämän eteen työtä ja tämä on pitkän ajan sitoumus meidän kannaltamme. Meidän täytyy tunnustaa se, että vastuu romanien integraatiosta kuuluu jäsenvaltioille ja tästä syystä me olemme toimittaneet jäsenvaltioille listan toimista, jolla romani kansaan kohdistuva politiikka olisi tehokkaampaa ensimmäinen poliittinen asiakirja, joka siis omistettiin romaniasioille. Arviomme kuitenkin osoitti, että jäsenvaltioiden täytyy tehdä vieläkin enemmän työtä, jotta romanit integroidaan kattavasti yhteiskuntaan. Ja tästä syystä komissio yhteistyössä Unkarin kanssa puheenjohtajamaana me olemme hyväksyneet, me tulemme hyväksymään asiakirjan, jossa nimenomaan pureudutaan romanikansan syrjimiseen. Tämän juhlallisen hetken päätteeksi haluaisin painottaa vielä sitä, että Euroopan unionin komission kannalta perusoikeuksien puolustaminen Euroopassa on tärkeää ja tärkeää on myös se, että kaikki otetaan yhteiskunnassa mukaan ja täten on todellakin tärkeää varmistaa se, että historia ei enää koskaan toista itseään. Thank you, Mr. Vice Kiitoksia komission varapuheenjohtaja. Sitten kansanpuolueen nimissä Livia Jaroka. Tisztelt államtitkárasszony, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Herra minist- rouva ministeri, hyvät kollegat! Euroopan kansanpuolueen ryhmän puolesta haluaisin kiitoa, miten kiitollinen olen siitä, että Euroopan parlamentissa ensi kertaa me myös osoitamme kunnioitusta romanien holokaustille. Meidän tehtävänämme on muistaa mitä menneisyydessä on tapahtunut ja oppia siitä. Meidän täytyy oppia menneisyydestä täälläkin. Meidän täytyy ottaa vaarin siitä ja rakentaa se osaksi kollektiivista muistia. Tiedän, että on paljon tutkimuslaitoksia, jotka osallistuvat myös arvokkaavalla tavalla siihen, että tarkastellaan todellisia tapahtumia menneisyydessä ja kerätään tietoa. Mielestäni jokaisen Euroopan maan täytyy myös katsoa yhteistä historiaa myös romanien parissa, jolla on vuosisataiset perinteet. Nyt voimme vahvistaa ja tukea tätä aloitetta. Nimittäin romaniyhteisössä me olemme myös vapaita ja yhdenvertaisia kansalaisia Euroopassa. En usko, että meidät pitää jättää huonompaan asemaan. Jos ajattelemme yhteistä vuosisataista historiaa, me olemme osoittaneet, että me olemme kotimaille ja Euroopalle olleet uskollisia. Syrjäytyminen on ilmiö, joka ehkä on myös iskenyt meihin. Se on osa meidän historiaamme myös. Mutta meistä täytyy tulla nyt yhteisö, joka elää muiden kanssa yhteiskunnassa. Me kaikki tiedämme, mikä menneisyys on, ja me toivomme, että me pystymme korjaamaan tekemällä yhteistyötä, koska vain siten saamme aikaan menestystä. Teemme myös omissa elämissämme ja yhteisöissämme kaikkemme, jotta maailma olisi täydellisempi. Meidän kansamme pystyvät vetämään yhtäköyttä, olemaan rinta rinnan silloin, kun on kyse tärkeistä asioista, myös asioista, jotka koskevat uskoa. Siksi minä haluaisin lisätä vielä yhden asian, Nimittäin kahden viikon kuluttua me tarkastellamme romanistrategiaa ja toivon, että vihdoinkin se pääsee vauhtiin. Dziękuję koleżance za wystąpienie. W imieniu grupy... Kiitoksia näistä huomioista. Sitten sosiaalisten demokraattiryhmän nimissä Svoboda, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, kiitoksia näistä sanoista ja myöskin kiitän neuvostoa ja komission varapuheenjohtajaa. Haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat halunneet puhua tästä, erityisesti omasta ryhmästäni Kinga Köntsiä. Ja kuten puhemies totesi, Romanian joukkomurha on usein jäänyt taka-alalle, kun on puhuttu juutalaisten kansanmurhasta. Mutta on muitakin, jotka joutuivat uhreiksi nationaalisti kansallisosialistisessa järjestelmässä. No, homoseksuaaleista on jo puhuttu toisissa yhteyksissä. Olen neuvoston edustajan kanssa samaa mieltä siitä, että paras tapa muistaa näitä ihmisiä on ajatella tulevaisuutta. Ja nythän olemme tilaisuudessa, jossa emme voi olla tyytyväisiä romanien tilanteeseen Euroopassa. Heitä syrjitään, edelleen, on edelleen ennakkoluuloja. Ja jos nyt mietitään, miten näitä nimitetään, usein heitä romaneja nimitetään mustalaiseksi. En nyt halua kritisoida ketään, mutta meidän täytyy myöskin taiskella syrjintää ja ennakkoluuloja vastaan, eikä meidän pidä sopeutua syrjintään. Parlamentissa on työstetty romanikysymyksiä, mutta aina täytyy huomata, kun käymme eri maissa, että on edelleen suuria ongelmia romanien osalta. Syrjintä, heikko asema ja tämä muu noidankehä ei pääty. Ja usein nämä lapset joutuvat erillisiin kouluihin. Ja olen kiitollinen siitä, että puheenjohtajavaltio Unkari on tarttunut tähän asiaan. Ja vaikka meillä on paljon eroja. Näissä kysymyksissä toivottavasti saamme aikaan yhdessä suuren menestyksen. Ryhmäni on jonkin aikaa Schulzin johdolla ja Günter Grassin nimissä perustanut Romani liiton ja romanien sirpaloituminen ei poista sitä, että he ovat yhtä eurooppalaisia kuin muutkin. Ja yhtenäinen Eurooppa ei ole vain talous- ja hallinnollista yhteistyötä. Nämä rajat ylittävät liikkuvuus liittyy kaikkiin ja heillä pitäisi olla eurooppalaisia passeja, koska Romaniasta Portugaliin näille ihmisille pitää taata yhtäläiset oikeudet. Meidän on luotava olosuhteet, jotta kaikki romanit tuntevat olevansa kotona siellä, missä he asuvat – meidän pitää luoda olosuhteet sille, että he pystyvät matkustamaan vapaasti Euroopassa ilman, että heitä torjutaan rajoilla pois. Ja jos tässä onnistutaan, olemme tehneet paljon romanien hyväksi ja voimme hiukan korata sitä, mitä natsit tekivät kansanmurhan ja romanien tuhoamisen osalta toisen maailmansodan aikana. Kiitos. Dziękuję koledze za wystąpienie. Pani Renate Weber. Kiitoksia sitten Renate Weber ALDE-ryhmästä. Vă mulțumesc, domnule președinte. Samu Daripen, e cuvântul care în limba... Kiitoksia, puhemies. Romanikielissäkin on ilmaisu helvetti maan päälle, joka tarkoittaa holokaustia. Sen kokivat romaanit toisen maailmansodan aikana – Satoja tuhansia kuoli pelkästään siitä syystä, että he kuuluivat romanien etniseen ryhmään. Tarkkaan emme tiedä kuinka monta. Washington DCin holokaustin museo on esittänyt puolen, neljännesmiljoonan luvun. Jotkut ovat puhuneet jopa miljoonasta romanista, jotka noina vuosina kuolivat. Epävarmuus johtuu siitä, että näiden uhrien näkyvyys on niin vähäinen – Tämä on yksi osoitus siitä, että näitä ihmisiä on syrjitty koko heidän historiansa aikana tai heidät on sivutettu kokonaan. Sitä enemmän syytä on myös tälle julkilausumalle, jonka kuulimme puhemiehen suulla parlamentissa. Me emme saa kuitenkaan pelkästään esittää julkilausumia, tarvitsemme myös konkreettisia toimenpiteitä Euroopan unionissa ja jäsenvaltioissa. On välttämätöntä, että tämä romaanien kansanmurhan tunnustaminen tapahtuu kaikissa jäsenvaltioissa niin, että me tutustumme tähän osaan historiaa. Sitä on myös edistettävä Euroopan kansalaisten parissa. Lasten täytyy myös oppia holokaustista kouluissaan. Romaanit olivat vuosisatojen ajan horjina omissa maissaan. Nyt he ovat Euroopan unionin kansalaisia – ja me olemme tajunneet Euroopan unionissa, että meillä on historiallinen velvoitullisuus näitä ihmisiä kohtaan ja ruveta todellisuudessa myös torjumaan syrjintää ja rasismia. Me tarvitsemme kuitenkin menestystä sekä kansallisella että Euroopan unionin tasolla. Thank you very much, madam. Kiitoksia. Sitten Graes vihreistä. C'est avec une profonde émotion que je olen hyvin liikuttunut, kun puhun edessänne tänään. Ennen kaikkea haluaisin kiittää teitä, herra puhemies, henkilökohtaisesti teidän sitoumuksestanne. Tämä, se, että me tunnustamme tämän romaniholokaustin, se on erittäin tärkeä merkki miljoonille romaaneille, sadoille tuhansille vanhemmille, joita on tapettu näinä synkkinä aikoina – ja hyvin usein heidät luokitettiin epäsosiaalisiksi, mutta tämä on tärkeä viesti myös kaikkien Euroopan kansalaisten kannalta. Meidän täytyy muistuttaa kansalaisille se, että nimenomaan romanit olivat niitä, jotka ensimmäisenä liikkuivat maasta toiseen ennen kuin me loimme tämän yhteisen tilamme. Ja tänä päivänä, kun romanikansalaisia on 10 miljoonaa, niin he ovat meidän suurin vähemmistömme ja he ovat osa meidän historiaamme. Oli korkea aika antaa uudelleen luottamusta näille kansalaisille, luottamusta siihen, että he voivat luottaa eurooppalaisiin toimielimiin. Meillä edelleen yhteiskunnissamme nämä henkilöt kärsivät kaksinaisesti. Heidät on unohdettu, he ovat unohdettu kansa ja mm, heistä ei keskustella. Se, että tämä romaani holokausti nyt tunnustetaan, niin se on tärkeää, mutta ennen kaikkea sen täytyy olla lupaus erilaisesta tulevaisuudesta. Euroopan parlamentin jäsenet, kansallisten parlamenttien jäsenet, jäsenet Bundestagissa viime viikolla ovat ottanut vastuuta suhteessa historiaan tunnustamalla tämän kansanmurhan. Tämä on ensimmäinen vaihe, joka aloittaa kauden, jolloin me katselemme näitä äh, romani-ihmisiä eri tavalla. Tämä tie on erittäin pitkä, mutta meidän tulisi tehdä romaaneista täysivaltaisia Euroopan unionin kansalaisia. E, Kiitoksia. Sitten Migalski EKR-ryhmästä. Kiitoksia kovasti, herra puhemies. Se, että romanit joutuivat kansanmurhan uhriksi toisen maailmansodan aikana, on aivan yhtä ilmiselvä asia, että juutalaisetkin joutuivat kansanmurhan uhriksi. Jos joku sen kieltää, pitäisi tuomita samalla tavalla kuin holokaustin kieltäjät ylipäätään. Kollegani oli aivan oikeassa, kun hän totesi, että romanit on kolmanneksi suurin etninen ryhmä uhreja. Meidän pitäisikin muistaa näitä kaikkia, jotka joutuivat holokaustin uhreiksi toisen maailmansodan aikana. Auschwitzissa ja muilla keskitysleirillä tapahtui murhia, kuten Katinin murhatkin tehtiin. Kaikki tämä tapahtui viiden kuuden vuoden aikana ja meidän pitäisi muistaa kaikkia näitä uhreja, että se ei koskaan enää toistuisi. Parlamentilla on poliittinen ja moraalinen velvollisuus varmistaa se, että me muistamme kaikki näitä uhreja. Dziękuję e, koledzy za Kiitoksia näistä huomioista. Sitten Cornelia Ernst UE-ryhmästä. Kiitoksia. Tämä on nyt tärkeä hetki. Ensimmäistä kertaa Euroopan parlamentissa muistellaan romanien kansanmurhaa. Ja aloitan nyt tästä hyvästelykirjasta, jonka 14-vuotias poika vuonna 1934 kirjoitti saksalaisesta saksalaiseen lastenkotiin Auschwitzista. Hän kirjoitti, olin löytänyt vanhempani uudelleen, meitä, meitä siirretään keskitysleirille. Olen kärsinyt niin paljon, että kestään jo kuoleman. Haluan kiittää kaikesta, mitä olette minulle antaneet. Terveisiä kaikille ja nähdään uudelleen taivaassa. Niin kuin monet tuhannet muutkin romanit tämä poika ei palannut. Ja romanit ja juutalaiset kuuluvat ensimmäisiin uhreihin, joita murhattiin systemaattisesti. Nyt on kulunut 66 vuotta siitä ja koko totuus ei vieläkään ole täysin esillä. Näistä asioista vaietaan. Me haluamme tietää koko totuuden tästä osasta historiaa. Romanien kansanmurha on nyt tunnustettu, jotta tämä historia ei enää toistu ja ennakkoluot näitä ihmisiä vastaan, niitä on torjuttava ja fasistista toimintaa ja vihan lietsontaa, niin kuin esimerkiksi Unkarissa tapahtui viime vuonna, sellaisia ei voida sallia ja meidän täytyy kannustaa siviilirohkeuteen. Vapaus, solidaarisuus, yhdenvertaisuus eivät ole mitään erityisoikeuksia, vaan on kaikkien oikeuksia, koska kansalaisoikeudet, kansalaisvapaukset ovat jakamattomia ja kuuluvat kaikille. E, pani Kiitoksia sitten Savella. Kiitos puhemies. Minä myöskin haluaisin liittää ääneni niihin äiniin, jotka ovat tähän mennessä puhuneet. Romani kansalaiset ovat kärsineet Euroopan kärsi- kehityksestä ja myöskin sen kulttuurista. Halusin tässä tehdä selväksi sen, että minkä, mikä tahansa ohjelma käsittelee romanikansalaisia Euroopassa ja joka on lähtöisin komissiossa, niin ne ovat kovin sirpaloituneita ohjelmia. Hyvin usein ne löytyvät, ne johtavat yhteiskunnalliseen syrjäytymiseen ja minä pyytäisin lähentymistä. Me puhumme kauniita sanoja, mutta meidän täytyisi toimia niiden mukaisesti. Komission tulisi käynnistää aloite, joka koskisi yksinomaan romanikansalaisia, joka nimenomaan keskittyisi heidän yhteiskunnalliseen mukaanottamiseen ja joka käsittelisi ainoastaan romanikansalaisia. Ja jotta me saisimme kansallisella tasolla tehokasta toimintaa romanikansalaisille. Uh, Kiitoksia. Keskustelu päättyy tähän. Kiitoksia neuvoston puheenjohtaja, komission varapuheenjohtaja ja kaikki kollegat. Kiitoksia huomioistanne ja tästä tärkeästä keskustelusta. Tämä on tärkeä koko Euroopan parlamentille. Päätämme keskustelun tähän. Kolejnym punktem porządku dziennego jest oświadczenie... Seuraava kohta esityslistalla on neuvoston ja komission julkilausumat Euroopan neuvoston kokouksen 4. helmikuuta 2011 valmistelu.